Ja nämä kaikki oikeudelliset asiakirjat julkistetaan tämän istunnon pöytäkirjasta. Nyt sitten tulemme esityslistan hyväksyntään, hymyksymiseen. Muutosehdotuksia ei ole. Tiistain esityslistalla huomenna oli tarkoitus puhua maltalaisen kollegan nimityksestä tilintarkastustuomioistuimeen. Tämä täytyy kuitenkin siirtää. Emme siis voi äänestää tästä asiasta, koska artikla 121 nojalla ö, tätä täytyy lykätä. GUE-ryhmä on anonut SD-ryhmän tavoin, mutta GUE-ryhmä ensin ja SD-ryhmä vasta sitten, että komissio antaisi tietoja tällä hetkellä Puolassa tapahtuvasta kehityksestä Euroopan unionin perusarvojen silmissä. Tästä keskustellaan. Keskiviikkona on tarkoitus hyväksyä päätöslauselma. Rouva Penelium on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa mm-hmm. Puheenjohtajakokouksessa on jo tehty päätös ja minä ryhmäni nimissä pyytäisin, että Tiistaina keskustettaisiin toisesta päätöslauselmaehdotuksesta Puolan tilaseen liittyen. Tällä välin komissio on esittänyt huolestuttavan lausuntonsa oikeusvaltion periaatteen toteutumisen osalta jälleen kerran myös Venetsian komissioon. Perustuslakituomioistu on edelleen halvaantuneessa tilassa jälleen kerran siellä on viestimiä odotu kaltoin. Adoptio on kuten myös abortti, ja me haluaisimme puuttua tähän toisessa päätöslauselman luonnoksessa. Varmasti parlamentti tunnustaa sen, että varsinkin Brexitin jälkeisessä tilanteessa demokratian pitää olla ensisijassa meidän puolustuksemme kohteena, huomioiden demokratian kaikki kolme pilaria, yleinen äänioikeus, oikeusvaltioperiaate ja vallan kolmijakoa. Ei tässä puututa jonkin jäsenvaltion sisäisiin asioihin. Me vain, että noudatetaan yleisiä periaatteita ja sääntöjä, joita pitää noudattaa, jos kaksi artiklan ja kuusi artiklan on allekirjoittanut perussopimuksissa. Jos Puolan hallitus tai jonkun muun maan hallitus, ajattelen tässä Unkaria tai ehkä Itävaltaa, uutta presidenttiä, ovat sitä mieltä, että nämä periaatteet loukkaavat itsemääräämisoikeutta, niin koko unionin perustuslaillinen perusta olisi silloin kyseenalaistettu. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Seuraavaksi Guerrero, Kiitos paljon puhemies tämän vuoden alussa, ihan tasan tarkkaan 19. tammikuuta, meillä oli keskustelu tässä talossa, jossa puhuimme tilan, Puolan tilanteesta ja erityisesti ensin pääministeristä suuri enemmistö parlamentista ilmaisi huolestumisensa siitä kehitystilanteesta, kuinka siellä on rikottu perustuslakia ja kuinka mitä oli tapahtumassa tässä maassa ja se, on, se oli täysin yhteensovittamatonta EU-lakien kanssa ja meidän periaatteidemme ja perusarvojemme kanssa, joita me unionissa haluamme noudattaa. Haluamme tukea komissio, että se aloittaisi keskustelut puolen hallituksen kanssa, jotta tuolle päästäisiin ö, sopimuksen, jossa kunnioitettaisiin näitä normeja. Komissio ensimmäinen päivä viime, e, viime, ku, viime kun ensimmäisenä päivänä antoi lausunnon, jossa se itse ilmaisi huolestumisensa, koska tätä tilannetta ei ole pystytty vieläkään ratkaisemaan, eli ongelmat olivat vielä olemassa, kun puhuttiin perustuslakituomien tuomareiden nimittämisestä. Ja se todella vaikuttaa siihen, miten voitaisiin äh, valvoa perustuslain noudattamista normien mukaisesti Puolassa. Ja myös muita asioita tuli esille, ne huolestuttavat myös tätä komissiota. Uskoakseni on aivan tarpeeksi aihetta, että me voisimme palata nyt tässä kuusi kuukautta ja katsoa, mitä on tapahtunut ja että komissio voisi antaa meille antaa tästä tilannekatsauksen. Ja haluan tässä myös sanoa, että tämä parlamentti on jo neuvotellut Libe-valiokunnassa viime viikkojen aikana päätöslauselmasta, joka hyväksyttiin eri poliittisissa puolueissa ryhmissä. Ja yksi niistä, ja, siellä tuli esille, että puheenjohtajakokouksessa kieltäydyttiin ottamasta tätä esityslistalle. Sen takia minä haluan tuoda ryhmäni kannan esille, että tämä otettaisiin käsittelyyn paljon ensi tiistaina esityslistalle, eli tämän viikon tiistaina. Kiitos. Kiitoksia. Herra Czerneski halusi käyttää myös puheenvuoron tästä. Olkaa. Kiitos paljon, hyvä puhemies, hyvät naiset, hyvät herrat, arvoisat edustajat, minä olen aika hämmästynyt tästä pyynnöstä ja sen perusteluista. Haluan sanoa, että viime viikolla puheenjohtajakokouksessa sanottiin selvästi, että ei tule keskustelua tästä aiheesta. Ja te olitte hyvin edustettuina tuossa puheenjohtajakokouksessa. Minä haluan korostaa ja sanoa, että Puolassa ei tapahdu mitään, mikä voisi antaa oikeutusta uudelle, uudelle, toistan uudelle keskustelulle Puolan tilanteesta. Me olemme käyneet keskustelua tästä äskettäin noin puolitoista kuukautta sitten. Näin ollen minä olen sitä mieltä, että jos nyt väkisin halutaan saada tämä viedä esityslistalle tämä keskustelu, joka nähdään Puolan vinkkelistä ja ainoastaan Puolan vinkkelistä puuttumisena valtion sisäisiin asioihin, niin se on että täysin kontraproduktiivista tulokseltaan. Mielestäni pitäisi ensiksikin kuulla varapuheenjohtaja Timmermansia joka on sanonut jo, että tämä on Puolan asia hoitaa itse omat ongelmansa. Neuvottelut ovat käynnissä jo Puolan viranomaisten ja EUn välillä, toimielinten välillä. Näin ollen mielestäni, jos halutaan tämä runnoa väkisin tämä keskustelu nyt uudestaan esityslistalle heti Brexitin jälkeen, niin, jonka te tässä otitte myös hienon hienosti esille, niin kyllä se miellettäisiin jonkinlaisena toisen valtion sisäisiin asioihin puuttumisena Euroopan parlamentin toimesta, joka puuttuu toisen valtion kansallisiin asioihin. Ja minä haluan nyt myös sanoa, että tässä ei tuettaisi nyt tätä asiaa eikä lähdettäisi sälyttämään joitakin hankalia asioita yhden EU-jäsenvaltion sel- harteille. Verhofstadt, olkaa hyvä, työjärjestyspuheenvuoro. Minä tekisin ehdotuksen Mielestäni on niin helppoa sanoa, että niin Brexit mennyt juuri, ei puolesta voi puhua, että mennään kotiin. Ei mistään voi puhua enää. Puolesta kyllä täytyy puhua, mutta oikein ajankohtana. Nyt komission menettely on käynnissä, se on puolessa välissä ja minä esittäisin, teen ehdotuksen myös SDn ja vihreitten ja Guen kollegoille, että tänään päätetään, että se tulee syyskuun esityslistalle. Komissio on hoitanut hommansa sitten ja meillä olisi jo päätöslauselma tärkeimpien ryhmien kesken ja päätetään nyt, että se tulee syyskuun esityslistalle. Olen aika lailla varma, että ei sitten hosuta tässä. Ja äänemme tulee varmasti kuuluviin myös Puolassa. Herr Verhofstadt, das ist natürlich das ist natürlich ein noch weitergehender Antrag. Äh. Herra Verhofstadt, tämä on tietysti vielä pitemmälle menevä pyyntö kuin edellinen työjärjestyksen nojalla. Tämä ei ole ihan yksinkertaista. Syyskuun esityslista luonnos on jo työn alla ja meidän pitäisi sillä tavalla muovata tuota teidän pyyntöänne, että te pyytäisitte puhemiehistöä torstaina ottamaan tämän asian esille, jotta tämä asia saataisiin syyskuun täysistuntoon, mutta pyydän ensin pyynnön esittäjiä sanomaan äh, käsityksensä siitä, mitä he ajattelevat Verhofstadtin ehdotuksesta. Mielestäni se on hyvä kompromissi, jonka kanssa voisimme elää, mutta mitä tämän alkuperäisen äh, esityksen esittäjät sanovat? Annan teille puheenvuoron. Minä sanon, ei, me äänestämme oman puolestaan. Eli äänestetään nyt meidän esityksemme puolesta. Kiitos. Eli täytyy ensin Rova Spinellin esityksestä äänestää. Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin äänestyttää siitä. Eh, olin tässä jo puhumassa Rova Verhofstadtista, tarkoitin Rova Harmsia. Olkapa hyvä. Eh, eh, Olen sitä mieltä, että olemme aika vaikeassa äänestystilanteessa oman kokemukseni nojalla, kahdesta viime Puolan vierailustani saamieni kokemusten nojalla, joissa keskustelin hyvin erilaisten ryhmien kanssa, yliopistoihmisten, parlamentaarikkojen, konservatiivien ja edistysmielisten kanssa, niin oma vaikutelmani oli se, että suurta kiinnostusta on toki sitä kohtaa, miten Euroopan parlamentissa keskustellaan, mutta aivan erityinen kiinnostus Eurooppaan Eurooppa, pro-Eurooppa ihmisten keskuudessa ei ole olemassa. Eli jos Euroopan parlamentti nyt rupeaa riitelemään siitä, milloin me äänestämme jostakin, niin silloin tätä kiinnostusta ei varmasti tule. Minä oikeastaan haluaisin tukea Puolassa olevaa Eurooppa-myönteistä ja eh, demokraattista liikettä, joka eh, tekee tällä hetkellä tärkeää työtä perusoikeuksien puolesta. Minusta tämän tukeminen on niin tärkeää, että mielestäni meidän pitäisi tässä talossa mahdollisimman laajana rintamana olla sitä tukemassa. Katson tässä nyt erityisesti herra Weberia ja hänen ryhmänsä ja olen vakuuttunut siitä, että he eivät tästä varmaan tykkää. Mutta jos me pääsemme yksimielisyyteen syyskuusta, se voisi olla meille ja myös Euroopan myönteisille tahoille Puolassa erittäin myönteinen asia. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, se mitä olemme viime viikkoina Puolan kysymyksessä hoitaneet erittäin hyvin ja olleet vahvoja, on juuri se asiallisuus, jolla olemme tästä asiasta puhuneet. Ja siitä kiitän kaikkia kollegoita. Ja jos me nyt edelleen pidämme kiinni tästä asiallisuudesta ja korrektiudesta ja annamme komission tehdä oman työnsä ja sitten syyskuussa tulemme selkeän yhteisen päätöksen kanssa tänne takaisin, niin silloin me varmasti teemme paremman, suuremman palveluksen kaikille oikeusvaltiota ja demokratiaa Puolassa puolustaville tahoille. Siksi haluan tukea herra Verhofstadtin eh, ehdotusta. Ich habe Frau Spinelli aber Kysyin kuitenkin Rova Spinelliltä ja hän vaati, että tässä nimenhuutoäänestys järjestetään hänen ehdotuksestaan. Siksi minulla oli muuta vaihtoehtoa kuin ensin äänestyttää Guen ehdotuksesta, äsken lukemastani ehdotuksesta, eli se, että tämä kohta tulisi tiistain esityslistalle. Täällä on vaadittu nimenhuutoäänestystä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sitten minulla on herra Verhofstadtin esitys, joka suosittelisi puhemiehistölle torstaina, että tämä asetettaisiin täysistunnon esityslistalle syyskuussa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nein, das ist ganz klar angenommen. Das war völlig Aivan selvästi se oli hyväksytty. herr de Maizière, wenn Sie nichts anderes zu tun haben. Die Abstimmung ist eröffnet. In Äänestys alkaa. Tarkistamme koneellisesti, kun täällä nyt ei muutakaan tekemistä näköjään ole meillä. Äänestys päättyy. No, olipa tiukka. So, wir kommen jetzt zum Mittwoch sitten tulemme keskiviikon, keskiviikon esityslistalle. ST-ryhmä vaatii, että komission varapuheenjohtaja ja korkea edustaja antaa tiedonannon, ilta, että iltapäivällä uusia aloitteita Lähi-idän rauhanprosessin puolesta tulisi esityslistalle kokonaisvaltaisen strategian EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten kohdan alle ja sen jälkeen. Jaro, olkaa. Gracias. muchas, señor presidente. Kiitos, kauheasti kiitos. Ryhmäni on sitä mieltä, että tässä on tapahtumia ollut rauhan osalta lähi ja alkaen niistä esityksistä, joita ranskalaiset ovat tehneet ja sen perään saatiin ne kvartetin lausunto ja eikö olisi ajateltavissa, että korkea edustaja jotain lausuisi arvioisi tilannetta tässä vaiheessa. Huomioiden myös sen, että parlamentti on saanut tilaisuuden keskustella juuri viime istunnossa kaikkien tärkeimpiä johtajia Israelista ja Palestiinasta. Ehkä me voisimme tehdä yhteistyötä, että päästäisiin neuvottelussa eteenpäin kohti hyvää tulosta. Kiitoksia. Haluatko joku puhua tämän ehdotuksen puolesta? Raskiliotis. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι πολύ κρίσιμη. Kiitos pitää paikkansa, että tilanne lähi on kriittisessä vaiheessa. Israelin ja Palestiinan presidentti kävivät toki parlamentissa. Siksi me tarvitsemme keskustelun ja oli hyvä, olisi hyvä kuunnella komissiota, että voimme auttaa rauhanprosessia jos ei siinä eteenpäin päästä ja päästä Palestiinan miehityksestä niin, että saadaan aikaan Palestiinan valtio, joka olisi rauhanomaisessa yhteisjalossa Israelin valtion kanssa, niin tilanne vain jatkuu kriittisessä tilassa ja GUE tukee tätä ehdotusta. Kiitoksia herra Skiliotis. Haluaako joku puhua tätä ehdotusta vastaan? Ei, niinpä äänestämme tästä. Eli ehdotuksen puolesta ehdotusta vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Esityslistaa siis muutetaan esityksen mukaisesti ja keskiviikkoon tulee iltapäivään toinen kohta uusia aloitteita lähiden rauhanprosessin hyväksi. EPP-ryhmä on ehdottanut, että kohta Bahrain torstain esityslistalla ihmisoikeuskeskustelujen kohdalla korvattaisiin ö, terroristi iskuilla Bangladesissa, mutta rouva Kardais juuri veti tämän ehdotuksen takaisin, eli tästä nyt joudutaan, jouduin tämän nyt mainitsemaan, mutta kun kukaan ei vastusta, niin tämä asia on nyt käsitelty ja meillä on siis esityslista lopullisessa muodossaan. Nyt tulemme rouva Gardinin mietintöön liikkuvien työkoneiden päästöraja-arvoista. Ensimmäiseksi esittelijä Rova Gardini,